to members to have the assistant, it can be really helpful. So, okay. So the item on the agenda is the... Esityslistalla seuraavana on Catherine Stylerin mietintö. Aiheena kaasumaisia polttoaineita käyttävät laitteet. Nyt käsittelemme erinomaista mietintöä. Ja siinä on täsmälleen 201 tarkistusta. Esittelijänä Catherine Steiner ja komissiokin on paikalla. Esittelijä, haluatteko esitellä mietintönne? Madam Chairman, thank you. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kollegoille, jotka vaivautuvat tänne paikalle tänä iltapäivänä, kun puhutaan kaasulaitteista hyvin ajatellaan usein varmasti lämmityskattiloita esimerkiksi, mutta ne ovat hyvin laajakirjalaitteita aina retkikeittimistä erilaisiin lämmittimiin ja jatkuvasti niitä myydään itse asiassa 30 miljoonaa yksikköä vuosittain ja nämä myöskin ovat useita miljardeja euroja vuosittain nämä tulot ja niihin liittyvät varusteet myöskin tuovat huomattavan liikevaihdon. Ja tämähän liittyy siis direktiiviin aiheesta. Kysymys on yhteisön harmonisoinnista, jolla pyritään takaamaan kaasulaitteiden vapaa liikkuvuus ja tässä on pyritty tietysti myöskin yhtenäismarkkinoiden puitteissa harmonisoimaan näiden laitteiden markkinoita, äh, kun kysymys on kaasua käyttävistä äh, laitteista. Ähm, tarkoituksena on siis tehdä direktiivistä asetus ja tämä on täysin linjassa sen kanssa, että halutaan yksinkertaistaa ja harmonisoida lainsäädäntöä. 140 artikla on perustamisopimuksessa tässä pohjalla ja tarkoituksena on siis todella parantaa yhtenäismarkkinoita näiden laitteiden osalta ja on todella siis selvää, että nämä kaikki säännöt tulisivat tämän asetuksen kautta samanaikaisesti ja samalla tavalla sovellettaviksi kaikissa jäsenvaltioissa ja näin ollen myöskin mukaisuusvaatimukset ovat samantyyppisiä kaikissa jäsenvaltioissa. Tähän on tietysti tämän uuden lainsäädäntökehyksen kautta pyritty tätä asiaa viemään eteenpäin. Ja tässä siis luodaan yleiset periaatteet useimpien EU-ssa myytävien laitteiden lainsäädännön osalta. Ja tämä pätee eri aloihin ja myöskin viranomaisiin sekä myöskin eri alojen toimijoihin. Tässä on aiemmin kysytty, puhuttu muun muassa köysiradoista ja tässä aamulla taas näistä henkilökohtaisista suojalaitteista ja ne myöskin sitten menevät tämän uuden sääntelykehyksen piiriin samoista syistä. Ähm, mitään joustavuusinstrumentteja tähän ei ole ehdotettu ja tarkoituksena on siis kaiken kaikkiaan äh, tehdä säästöjä ja äh, pyrkiä siihen, että ettei missään tapauksessa turvallisuustaso vaihtelisi jäsenmaittain. Tämä havaittiin ongelmaksi, kun tarkasteltiin aiemman direktiivin täytäntöönpanoa ja siihen liittyviä ongelmia. Tähän liittyy tietysti myöskin markkinavalvontaa. On muistettava, että markkinavalvonnan säännöt on saatava täysimääräisesti ensin laitettua täytäntöön. On hyvin tärkeää siis myöskin taata kuluttajien luottamus markkinoilla olevien tuotteiden laaju, laatuun ja taata markkinavalventa. Tämä on hyvin tärkeää, että ollaan samassa linjassa unionin energiapolitiikan kanssa ja että että todella myöskin energiatehokkuus ja uusiutuvat energiat otetaan tässä yhteydessä huomioon. Vaikutusten arvioinnissa todettiin, että 2009 104 direktiivin toimeenpanossa oli parantamisen varaa. Ja tämä itse asiassa liittyy juuri tähän sääntelyympäristöön kaiken kaikkiaan. Proposed text for the regulation does tackle most of the above mentioned issues and have also introduced several amendments in order to strengthen the text from a point of Joka tapauksessa pitäisi myöskin ottaa huomioon se, että jos laatu ei ole taattu, myös silloin kuluttajat saattavat kuolla vaikkapa häkämyrkytykseen. Kun kysymys on taas varusteista, niin varusteethan eivät kuulu CE-merkintöjen piiriin, mutta on hyvin tärkeää kuitenkin, että ne on otettu mukaan kun ne liittyvät näihin laitteisiin tai ne niihin liitetään. Siis äh, kuitenkin kaiken kaikkiaan on pyrittävä välttämään sellainen tilanne, etteivät varusteet olisi CE-merkintöjen poitteissa. Ja äh, koko tämän tekstin kautta, kuten aivan oikein äh, puheenjohtajakin sanoi, niin tähän on tehty paljon tarkistusehdotuksia. Itse asiassa 205 tarkistusta on jätetty. Tässä alustuksen omaisesti siis tästä aiheesta ja ähm, ennen kuin lähdemme tästä keskustelemaan, niin äh, toivon mukaan, että kollegat todella vielä näitä omia tarkistuksia esittävät. Uh, niin, meillä on nyt sijaisena EPPn varjoesittelijä Andreas. Frau Kollegin Steiler. Kiitokset. Hyvä kollega Steiler. Kollegani Busoifen nimissä haluaisin kiittää tähän astisesta työstäni tämän aiheen yhteydessä. Busoinen katsoo, että tässä on paljon yhteistä sen suhteen, mitä meiltä eri ryhmissä asioista ollaan. Tämä ei päde pelkästään siihen, miten nyt aikaisempi direktiivi eh, muutetaan asetukseksi, se on hyvä asia, mutta myöskin tämän esimerkin merkin käytön vahvistaminen on oikein hyvä asia. Ja todellakin lämpimät kiitokset ne työstä. Esitys on myös varsin tasapainoinen. Nämä on huomioitu laitteiden käyttäjät ja toisaalta myöskin näiden kaasulaitteiden valmistajien tilanne ja varsin tärkeää on pitää huoli siitä, että laitteet toimivat häiriötä, jotta käyttäjät todellakin voivat turvallisesti näitä laitteita kotonakin käyttää. Ja tässä tietysti eh, CO2-päästöt ovat olennainen asia, mutta toisaalta myöskin hiilimonoksidipäästöihin tulee kiinnittää huomiota. Erityisesti kollega eh, tuki sitä, mitä tässä on, on esitetty 10, 11, 12 ja sitten kohdissa 135 ja 136 juuri hiilimonoksidiasian suhteen. Ja varmaan myöhemmässä vaiheessa ehdimme tähän vielä lähemmin palaamaan. Ja toivottavasti eh, tältä pohjalta jatkamme töitä. Kiitos. For the ECR, Dan ECR, Dan Thank you, Chair. Um, I'm just... Kiitos puheenjohtaja. Minä vasta juuri nyt otin tämän asian hoitaakseni, joten vasta opettelen asiaa. ECR-näkökulmasta me tuemme yleispakettia, kun tätä lainsäädäntöä ja muuta lainsäädäntöä linjataan yhteen uuden lainsäädäntökehyksen kanssa. Olemme samaa mieltä siitä, että yhteinen lähestymistapa voi parantaa standardien ymmärtämistä tällä alalla. Laitteiden kirjo on hyvin laaja Meillä on tässä suuria, laajasti käytössä olevia tuotteita ja toisaalta taas pieniä, harvinaisessa käytössä olevia tuotteita. Tuotteen pitäisi pystyä myös hallinnoimaan hallintotaakkaa. Me olemme samaa mieltä esittelijän sopeutuksista aika lailla niin, että sopeutetaan ehdotusta tähän uuteen lainsäädäntökehykseen. Oikeastaan yksi huoli meillä on mielessämme. Se liittyy huoltoon huoltoa saisi toteuttaa vain pätevät henkilöt. Ymmärrän tämän toki isojen laitteiden osalta, mutta onko sama tarpeen myös pienten laitteiden osalta niin, että aina olisi kyseessä ammattimainen huoltomies, kun se usein tulee hyvin kalliiksi, jos vaikkapa puhutaan jostakin retkikeittimistä. Tässä me toteamme, että tulisi helvo, halvemmaksi nakata rikki mennyt rekkikeitin roskiin ja ostaa uusi tilalle. Ei niinkään turvautua ammattimaiseen huoltaan. Tästä pitäisi olla tietoinen. Sitten varuste, ase, asennukset. Uskomme, että tästä voisi koitua tarpeetonta taakkaa. No sitten tämä CE-merkintä, sitä pitäisi vielä tutkia hieman tarkemmin. Joskus CE-merkintää käytetään silloinkin, kun sitä ei edes vaadita. Haluamme varmistaa, että järjestelmä on yksinkertainen ja vähentää kustannuksia. No sitten huomattava määrä tarkistuksia on tehty hiilimonoksidista. Totta kai me tuemme turvallisuutta, turvallisuus on tärkeää, mutta on oltava tietoinen, että on myös muita turvallisuusnäkökulmia, jotka liittyvät näihin laitteisiin. Emme halua jättää niitä huomiotta. Kiitos. ALDE ryhmästä Saranjova. Thank you, Chair, and I... Kiitos. Ja Katrin Ilman on tehnyt tässä asiassa hyvää työtä. Tämä on tekninen kysymys ja esittäisin eh, muutaman kysymyksen näihin esitettyihin tarkistuksiin. Ensinnäkin tarkistukset liittyen hiilimonoksidin 11 tarkistus ja sitten 129 ja läpi tekstin oikeastaan. On tärkeää tietysti saada kansalaiset ymmärtämään tämä ongelma. Ehdottaisin kuitenkin pientä sanamuoton muutosta. Ilmennyksen myrkytykset, suurin riski ei ole e, tämä liittyen kansalaisten käyttöön kotona. E, muitakin turvallisuusseikkoja on pidettävä mielessä tässä yhteydessä. Tämähän on oikeudellinen teksti, juridinen teksti, ja siksi voisi olla hyvä ja järkevää viitata myöskin tarkistuksiin 12, koska eh, kaosan käytön kuolematapauksissa eh, se on pääsy, ja tässä tekstissä sanotaan erityisesti hiilimonoksidi, eli on muitakin syitä. Tämä pitänee paikkansa. En ole kuullut eh, viimeaikaisista mm, kasvuräjähdyksistä, mutta en tiedä, ehkä tämä asia, asia olisi syytä mainita muualla kuin tämän tyyppisessä asetustekstissä. Mutta toivottavasti ette ymmärrä minua väärin. Sinällään tuen ajatusta, jonka olette esittänyt, mutta mietin vain, mikä olisi paras sanamuoto asian esiin tuomiseksi. Esittelen myös tämä uusi yhteensopivuus, eh, ilmoitus, eh, varusteiden osalta korottaisin tällä eh, sen merkinnälle ja tällöin tämä EU yhdenmukaistaminen niin tulisi hoidettua samantapaisesti kuin kaasulaitteiden osalta. Tämä tietysti helpottaisi yritysten tilannetta, mutta sitten artikla 7.5 ja 7.6 CE-merkintöjen osalta päteekö se täysin myöskin varusteisiin? sillä laitet saavat olla hyvin e, eri kokoisia, e, ihan e, retkikeittimestä suuriin kaasusäiliöihin. Jotkut laitteet ovat varsin pieniä, ja jos se merkkiä halutaan pakkauksessa käyttää varsinaisen varusteen osalta, niin tämän tulisi riittää. Ja yksi ilmoitus varmasti voisi yhtä pakkausta kohtaan riittää. Kysyisin nyt, oletteko tekin tällä tavoin tulkinnut artiklan 7 ja toisaalta sitten kaikkien niiden tarkistusten tilanteen, jotka liittyvät artikloihin 90. Ja tämän lisäksi sitten vielä hieman kysyisin tarkistuksesta 23. Tarvitaanko esimerkkejä sellaisten varusteiden osalta, joita ei ole tarkoitettu yksityiskäyttöön, vaan eh, ovat osa alkuperäistä tuotetta, e, jolla sitten on oma CE-merkkinsä. Olisin tähänkin mielellään kuullut myöskin komission näkemystä. Ja sitten ihan nopeasti muutama huomio vielä. Tarkistus 28 jäsenmaat voivat omat arviointimenettelynsä hoitaa. Siksi ehkä tässä ei ole tarpeen määritellä sitä, miten tämä asia tulisi hoitaa. Sitten tarkistus 55 lisämääräajat tietojen esittämiseksi eivät päde ensimmäisen osalta kovinkaan hyvin paremmin tämän kakkosen osalta, eli tähän ehkä lisäselvitystä. Ja sitten 131 tarkistus. En näe välttämättä tarvetta eh, eh, sille, että ja ulkopuolelle tulisi ja puhdistaisi nämä retkikeittiminen ja laitteeni, eli vastustan tätä esitystä. Ja toivottavasti nämä asiat voidaan hoitaa mahdollisimman nopeasti. Kiitos. Thank you very much. Uh, Jens... Kiitos. Jens Nilsson. Tack så mycket. Kiitos. Niin, minulla on paljon kysymyksiä. Tämä on hyvin teknistä ja aika vaikeaa asia ymmärtää, mutta minulla on kuitenkin aika paljon kysymyksiä, ehkä juuri sen takia, että en tunne tätä asiaa kovin hyvin. Ja haluaisin esittää kysymyksiä esittelijälle, joka ei nyt taida minua kuitenkaan kuunnella, joten vaikenen toistaiseksi. Siis minulla oli kysymyksiä, ja se johtuu kenties siitä, että en ymmärrä näitä teknisiä asioita niin hyvin. Haluaisin tietää lisää tiettyjen sektoreiden tilanteesta. Meillä on tietysti elektronisia laitteita, sähkölaitteita ja sitten on tietysti näitä teknisiä asioita, jotka mutkistavat tiettyjen laitteiden käyttöä ja mikä on erilaisten kaasujen, käytettävien kaasujen välinen ero. Tällaisia kysymyksiä. Did the commission want to make... Haluaako komissio kommentoida mietintöä? Uh, thank you. Kiitos. Haluaisimme kiittää mietinnöstä. Se on todellinen panos, kun parannamme asetuksen tekstiä. Käytännössä meillä olisi vain yksi ehdotus tehtävänä. Se liittyy tarkistuksen 121. Mielestämme viittaus täytäntöönpanoasetukseen pitäisi tähän lisätä. Muutoin meillä on vain pieniä sanamuotoon liittyviä ehdotuksia ja uskomme, että ne voidaan sitten ratkaista myöhäisemmässä vaiheessa. Erityisesti kaikki, mikä liittyy hiilimonoksidiin, niin teksti voitaisiin laatia sillä tavalla, että ei annettaisi ymmärtää, että se olisi ainut riski, joka laitteisiin liittyy. Muutoin me olemme tyytyväisiä mietintöön ja ehdotettuihin tarkistuksiin. Kiitos. Äh, sorry. Niin pahoittelen. Jos sallitte. Tässähän viitattiin varusteisiin, ne täytyy kiinnittää laitteisiin niin, että niitä ei kuluttajille myydä ihan sellaisenaan, vaan ne ovat osa tekijä itse laitetta. Kiitos. Thank you. And the rapporteur would like Ja haluaisiko esittelijä vielä esittää ajatuksiaan? Thank you very much for your con- Kiitokset näistä kommenteista. Tästä on paljon apua yritämme siis parantaa tätä tekstiä, kuten komissio sanoi, ja miettiä sellaisia kohteita, joissa tarvitaan lisää selvyyttä. Jos katsotaan kysymyksiä, jotka liittyvät laajaan kirjoon kaasulaitteita tässä, niin kun ensiksi tätä katsoin, niin Kysymys on tietysti kaasulämmittämistä. Tämä ensiksi tuli mieleeni. Tämä on avainkysymys ja tietysti juuri tämä häkämyrkytys on tärkeä kysymys. Se voi aiheuttaa vammoja. Tämä on kuitenkin edelleen aika yllättävää, vaikka asia tiedetään, että kuinka paljon tällaisia myrkytyksiä Euroopan unionissa edelleen tapahtuu. Jotkut jäsenvaltiot, joissa olisin ajatellut, että siellä on ryhdytty ripeämmin toimiin, niin hyvin monissa jäsenvaltioissa häkä varoittaa kannustimet ovat markkinoilla, jossakin taas niitä ei ole kovinkaan paljon saatavilla. Joten hän osalta halusin tähän ehkä hiukan tuoda lisää painoarvoa komissiossa, eh, ehkä myöskin asian tartuttaneen emme nyt ehkä voi lähteä vaatimaan pakollisia eh, häkävaroittimia, mutta kuitenkin olisi taattava se, että tämä asia otetaan todella vakavammin. Ja jotkut Eh, maat eivät ehkä tätä pidä niin vakavana asiana. Ja aivan oikein tässä puheenjohtaja muistutti, että eh, vaikkapa eh, grillien käyttö leirintäalueilla, tämä ei tietysti liity nyt näihin, mutta nämä kannettavat grillit ja niihin liittyvät häkämyrkytystapaukset, joita on ollut aika paljonkin, ovat kiinnittäneet huomioni ja vaikka minua nyt ei niinkään ole lobattu liesien osalta, niin kuitenkin tässä täytyy miettiä turvallisuuskysymyksiä ja sitä, kuinka häkä saattaa olla ikään kuin tämmöinen sivutuote ja hiljainen tappaja. Sitä on hyvä miettiä täällä valiokunnassa, koska Euroopan unionin kansalaisia tämä varmasti kiinnostaa, joten tämä häkä on hyvä ottaa esille. Sitten artiklasta 7 kysyttiin, minä palaan tähän vielä erityisesti, että en voi tällä tältä erää nyt vastata tähän. Sitten nämä erityyppiset kaasut, joista kysyttiin, kun tätä asiaa ryhtyy tarkastelemaan ja sitä, kuinka uusia kaasulaitteita tulee, jotka käyttävät uusiutuvia energiavaroja, niin tämä on aika kiinnostava ala ja uusi haaste, mutta itse asiassa kysymys ei ole niinkään kaasun virtaamisesta ja sen tulosta näihin laitteisiin, vaan niistä haasteista, jotka liittyvät siihen, että kaasulaitteet, kun niitä toteut, kun niitä valmistetaan ja kaupataan Euroopan unionissa, niin että näiden tuotteiden turvallisuus taataan. Ja tämä itse asiassa on avain moniin näihin teknisiin kysymyksiin, joista tänään keskustellaan. Siis tarkoitus on taata se, että kaasulaitteet ja varusteet kautta Euroopan unionin ovat turvallisia ja että kuluttajat voivat niitä turvallisen muolin, mielin käyttää. Dan, sinä sinä eh, otit tämän asian esille. Britannian hallituksen kanta kenties on se, mikä se nyt on, mutta tietenkään tässä ei tarkoitus ole millään lailla taakkoja lisätä päinvastoin, ja tarkoitus olisi juuri luoda ainoa yksi järjestelmä kautta Euroopan unionin, jotta eh, tämä asia voitaisiin samalla tavalla hoitaa kaikissa maissa ja tätä kautta sitten parastaa tätä asiaa. Tässä oli sitten tähän suuntaan meneviä tarkistuksia. Ja nämä teolliset kaasutuotteet ovat eri juttu. Ne liittyvät konedirektiiviin enemmänkin kuin tämä, joten ö, tämä kuuluu aivan eri direktiivin soveltamisalaan kuin tämä, joten tätä asiaa meidän täytyy vielä selventää. Mutta kaiken kaikkiaan Tämä on hyvin tekninen kysymys, mutta varmasti sellainen asia, josta kaikki voivat kotopuolessa sanoa, tai niin kenties Tanskan tilanne on erilainen, ehkä siellä on vähemmän kaasulaitteita kuin muualla, mutta oltiin missä sitten tahansa, niin hyvin tärkeää on taata se, että takaamme kansalaistemme turvallisuuden, kun he näitä laitteita käyttävät missä he sitten ovatkaan. So the deadline for a... Kiitos. Määräaika tarkistuksille on keskipäivällä neljäs päivä maaliskuuta. Tarkistuksia käsittelemme 24. maaliskuuta. No niin, iltapäivällinen Catherine Stylerin mietintöjä. Siinäpä onkin melkomoinen paketti. Oh coming along this afternoon a bit early. Nyt näyttää silti, että taisin nähdä kaikki varjoesittelijät salissa. Yksi on kadonnut tällä välin. Oh, she is. Yes. Okay. So we're going to move on to the next item on the... Siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Kyseessä on täytäntöönpano ja tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa annetun direktiivin täytäntöönpanosta. Ja esittelijänä Catherine Styler. Itse asiassa tämä on lausunto Juri valiokunnalle. Siellä Julia Reda on esittelijä ja hän on tällä paikallakin. On hienoa, että olet paikalla molempien valiokuntien jäsenenä. Puheenvuoron saa välittömästi Catherine ja sen jälkeen varjoesittelijät. Kunhan Catherine ja varjoesittelijät ovat käyttäneet puheenvuoronsa, niin kenties Juliakin sitten käyttää puheenvuoron ja muiden kommentit. Niin, minä olen itsekin varjo. No et ole kyllä täällä minun varjolistallani. Varmist, muistatko vielä sen, että IMKON sihteeristö tietää, että olet varjoesittelijänä omassa lausunnossasi? And over to Catherine Steiner. Nyt puheenvuoron saa Catherine Steiner. I think in the context of this, Madam Chair... Tässä varmasti päivitän hieman myös valiokunta. Very fine point. Hyvä kommentti. Valiokuntakokouksiemme kuukausittaisten kokousten alussa Meillä on aikaa varattuna päivitykseen kolmikanta tietojen välittämiselle. Olisi hyvä saada jäseniltä tietoa, päivitettyä tietoa. Silloin kun jäsenet ovat kolmikantaneuvotteluissa, te olette edustaneet valiokuntaa, esimerkiksi valiokunnan ainoana jäsenenä työryhmässä, niin kuin tässä tapauksessa Jurin työryhmässä. Saisimmeko päivityksen tästä. Voisiko se olla säännöllinen kuukausittainen päivitys? Eli silloin kun olette valiokunnan edustajana, niin kenties nyt tässä yhteydessä voitaisiin päivitys ottaa ja voimme sitten koordinaattoreiden kanssa myöhemmin keskustella tästä vielä lisää. On, um, Thank you very much, Mr. Mr. Madam Chair. Kiitos, eh, hyvä rouva puheenjohtaja. Nyt voin esitellä tämän lausunnon liittyen Juliuksen mietintöön. Tämä ei ole meidän meidän mietintömme, vaan Juri hoitaa tätä asiaa ja tekijänoikeuskysymykset ovat varsin tärkeitä. Viimeisin asetus tai direktiivi vuodelta 2001 ja oma aloite mietintö, jota Julia jurivaliokunnassa laati on varsin tärkeä, kun nyt asioissa edetään ja digitaaliset sisämarkkinat kehittyvät myös strategian osalta. Ja olen nyt tehnyt parhaani, niin olen pyrkinyt kuulemaan kaikkia osapuolia, mitä tulee tekijäkeskuudistuksiin. Olen halunnut saada vaikutelma siitä, mitä eri teollisuuden edustajilla on mielessään ja toisaalta eri sidosryhmät olen pyrkinyt tässä huomioimaan. Neljänkymmenen eri sidosryhmän on oltu yhteydessä – ja kyse on lausunnosta, niinpä olen joutunut priorisoimaan nostamaan esiin eh, kysymyksiä, joita pidän tärkeimpänä ja varsinkin kuluttajiin liittyvät kysymykset ovat näitä ja muutta ovat seuraavat ensinnäkin alueellistaminen, kuluttajat välttämättä eivät eh, saa pääsyä eh, maantieteellisestä syystä kaikkiin sisältöihin ja tästä syntyy sitten oikeudellisiakin kustannuksia ja epävarmuustilanteita. En nyt välttämättä tarkoita tällä sitä, että jonkinlainen yhtenäinen tekemys peruskirja tarvittaisiin, sitä ei ole kyse, mutta jollain tavalla tämä asia tulisi hoitaa oikeusvarmuuden osalta, jotta kuluttajien pääsy näihin palveluihin taattaisiin riippumatta asuin- ja olin Tämä palveluiden käyttömahdollisuus on yksi komponentti tässä ja tulee miettimään, miten se ratkaistaan. Ja sitten kun rajoituksia tarkastellaan, niin komissio voisi olla vähän joustavampi, ettei hankaluuksia synny tekijänoikeuksien osalta, mutta toisaalta voitaisiin huomioida kansalaisten toiveet. Ja koulutuksellinen aineisto tulisi saattaa hyvin opettajien ja oppilaiden eh, saataville. Ja sitten sähköiset kirjat. Tästä on kampanjoitu jo pitkään ja olen myöskin omassa vaalipiirissäni eh, Skotlannin eri alueilla tähän asiaan tutustunut. Paikallisviranomaiset Skotlannissa hyödyntävät tätä mahdollisuutta. yksi paikallisviranomainen oli varsin edistyksellinen juuri näissä kysymyksissä liittyen sähkökirjoihin. Ja on mielenkiintoista vertailla eri kreikuntien osalta esimerkiksi sitä, miten asian suhteen on toimittu. Alankomaat ja Saksa ovat sitten ollut lainaustoiminnassa johtoroolissa ja e, kirjastojen järjestämät e, sähkökirjojen lainausmahdollisuudet ovat oikein hyvä asia ja on tärkeää, että sidosryhmiin on oltu yhteydessä. Ja on erittäin tärkeää, että julkiset kirjastot todellakin e, tulevat myöskin tämän suojelun piiriin. Ja on tärkeää online-pohjaista tietoa saada, riippuen siitä, riippumatta siitä, mitä digitaalista laitetta käyttää. Mutta eh, elämä ja tilanteet muuttuvat koko ajan ja koko ajan digitaalinen kehitys vain edistyy. Ja siksi jonkinlaisia ratkaisuja tähän kysymykseen tarvitaan tekijän oikeuksien oikeuksia tulee suojella, mutta toisaalta ihmisille mahdollistaa pääsy eh, esimerkiksi omiin kirjastojärjestelmiin ja erityyppiset luokat, olivatpa sitten musiikin tuottaja, kirjailijoita tai muita. 7 miljoonaa ihmistä vuodessa e, kuuluu tämän piirin ja yli 4 prosentista on kyse BKT suhteutettuna. Ja on tärkeää muistaa tässä myöskin kulttuurinen perimä ja perintö, joka EUlla on. Euroopan lisenssiasian on komissio käynnistänyt, mutta vuoropuhelu nyt vain tähän lisenssimenettelyyn rajautuu. En tiedä, kattaako se kaikki tekijänoikeuksiin liittyvät kysymykset. Ehkä tarvittaisiin jonkinlaista homogenisempaa täytäntöönpanoa tämän lainsäädännön osalta kaikkialla EU-ssa. Huomenna puolelta päivin takarajaa tarkistuksille ja 26.3. asia käsitellään. Ja on mielenkiintoista kuulla, mitä varjoesittelyillä on mielessään. Ja Julian on ollut yhteydessä. Mutta uskon, että meidän kannattaa vielä tavata toisemme ja keskustella asiasta. Tekijäoikeustyöryhmä, johon osallistun tämän valiokunnan edustajana. Kokouksia taitaa olla kolme. Kyllä korjaa, jos olen väärässä. Oettinger, komission jäsen, joka vastaa copyright-kysymyksistä, oli mm, keskustelemassa asioista joulukuussa. Pidettiin tämä kokous ja sitten toinen kokous tarkasteli mm, kysymyksiä, joissa myöskin komission edustaja oli mukana. Ja viimeisin kokous, Strasbourgin kokous, oli sellainen, että siellä oli mukana kirjastopalveluiden edustajia ja kirjamyyntiin ja julkaisuun liittyviä tahoja. Ja myöskin eh, lehti väkeä. Eli jouduin vähän hyppelemään kokousta toiseen tuolloin, mutta onneksi kokoustilat olivat niin lähellä toisiaan, että tämä oli mahdollista käytännössä. kahdeksan eh, paikalla kaiken kaikkiaan. Sikäli tilanne on hyvä, että eh, juuri eh, valiokunta, kulttuurivaliokunta ja teollisuusasioiden valiokunta olivat edustettuina ja tämä on oikein hyvä asia ja osoitus siitä, että kiinnostusta aiheeseen todellakin on ja että takaraja taitaa olla, jos oikein muistan, kesäkuun, jos ei sitä jatketa, mutta tärkeää olisi saada siihen mennessä kaikki nämä ähm, tekijänoikeuskysymykset äh, yhteen. Ja puheenjohtaja, kuka sen olikaan, Kapara, herra Kapara, ja hän hänellä taitaa olla taustaosaamista nimenomaan televisiomaailmasta. Eli ryhmä sinälläänkin jo on varsin mielenkiintoinen. Ihmisiä asia kiinnostaa hieman eri vinkkeleissä tarkasteltuna. Ja Julia, sinä olet mukana myöskin. Intavaliokunnasta mukana on kaksi ihmistä, juurista sitten Julia, mutta on ollut oikein mielenkiintoista seurata käytyä keskustelua, mutta asioita ja ratkaistavia kysymyksiä on varsin paljon. ja jatkossa päivitän teitä lisää. Noin kerran kuussa kokoonnumme, mutta aina eri sidosryhmien edustajia kutsutaan kokouksiin. Joka tapauksessa on tärkeää, että nämä asiat hoidetaan kunnolla, jos haluamme, että digitaaliset sisämarkkinat toimivat tehokkaasti. Ja meidän on myöskin oma vastuumme kannettava näissä kysymyksissä. Haasteet ovat suuret ja on löydettävä tasapainoinen ratkaisu tietoyhteiskunnasta puhutaan tässä vuoden 2001 esityksessä, mutta nyt sitten digitaalinen agenda on esillä ihan erityyppisesti. Tämä todellakin on todella mielenkiintoinen työryhmä. Ja varmasti, eh, kun kaikki asiat on saatu valmiiksi kesään mennessä, uskoisin, että loppuraportti saadaan aikaan. Meille sanottiin, että on mahdollista lähettää vain yksi jäsen, koska siellä ei olisi ihan fyysisesti tilaa enemmän salissa kuin, kuin yhdelle jäsenelle. Pitääkö tämä paikkansa? No. No, kokoustilat ovat olleet aika täynnä kyllä, täytyy myöntää. Esimerkiksi yksi tämän valiokunnan koko henkilö joka tapauksessa on paikalla. Tähän mennessä olen itse onnistunut menemään paikalle ja mm, hyvä puheenjohtaja, jos en itse pääse paikalle, niin pitäisin varsin tärkeänä sitä, että joku jäsenistämme on paikalla, jotta eh, on mahdollista sitten raportoida kokouksen kulusta. On muistettava, että tietoa annetaan erilaista kysymyksistä, esimerkiksi sen suhteen, mitä valiokunnassa on aikaisemmin näiden aiheiden tiimoilta tehty, ja toisaalta sitten kaikki se tieto, mitä sidosryhmiltä saadaan ja monesti kirjallisesti, kirjallisessa muodossa. Todellakin työryhmä on todella mielenkiintoinen ja on suuri kunnia voida olla mukana sen toiminnassa. Sinä olet EPP-varjoesittely, ole hyvä. Chair, uh, I would like to thank to the... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää oikein hyvin laaditusta lausunnosta ja hyvästä esityksestä. Catherine, sinulla on oikein kiireinen päivä tänään. Esityslista löytyy lähinnä sinun nimeäsi. Aivan niin kuin mainitsit, lausunnon määräaika on hyvin lähellä. Aikataulu on tiukka. Meillä ei ole vielä varjokokousta ollut, mutta minun tiimini on ollut yhteydessä. Strasbourgissa on tulossa, aivan niin, Strasbourgissa on tulossa tällainen kokous. Ja mielelläni osallistun kokoukseen, jossa voimme sitten ehdotuksemme esittää, mutta toistaiseksi tiimimme ovat tehneet hyvin yhteistyötä. Kiitos tästä. Olet kaiken kaikkiaan tehnyt hyvin tasapainoisen lausunnon ja siinä on keskitytty nimenomaan IMKON kannalta keskeisiin kysymyksiin. Toinen seikka, jonka mainitset kohdassa neljä, kun puhumme tekijänoikeuksista vuonna 2015, niin pitäisi pyrkiä sellaiseen järjestelmään, joka mahdollistaa arvoketjun tehokkaan toiminnan luovien tahojen, tekijöiden, palveluntarjoajien ja käyttäjien välillä. Olemme järjestäneet lukuisia kokouksia, ottaneet huomioon lukuisia kantoja, myös Oettingerin puheenvuoron olemme kuunnelleet tästä aiheesta. Olemme halunneet nimenomaan pyrkiä tasapainoiseen lähestymistapaan. määräaika, aivan niin kuin sanoit, on huomenna kello 12. Minä olen yhteydessä kollegoihin ja olen jo ollutkin yhteydessä kollegoihin, jotta voimme varmistaa, että jätämme joitakin tarkistuksia iltapäivän aikana yhdessä. No sitten konkreettisiin sisältökysymyksiin. Haluaisin mainita, että jotta saisimme kattavan modernisoinnin tekijän ja teollisiin oikeuksiin vaatii sitä, että päivitetään myös vuoden 2000 sähköisen kaupan direktiivi. Siellä on muutama artikla, 12-15, joissa puhutaan siitä, että otetaan käyttöön poikkeuksia tai tällaisia safe harbor-määräyksiä internetpalvelun tarjoajille. Me tarvitsisimme tämän direktiivin päivitystä. Tästä aion todennäköisesti tehdä oman tarkistukseni. No sitten tekijänoikeuksien rikkomukset. Voimme omassa lausunnossamme korostaa vielä sitä, että luovat tahot, tekijänoikeuksien haltijat saavat oikeutetun korvauksen. Ja silloin kun kyseessä ovat rikkomukset unionissa, niin täytyy olla myös mahdollisuus sanktioihin. No sitten maantieteellisen perustan poistaminen on kenties tarpeellista Euroopassa, jotta saadaan toimivat sisäiset markkinat ja voidaan kehittää äh, sähköistä kauppaa edelleen. Kun puhumme tekijän ja teollisista oikeuksista, niin äh, voi olla harhaan johtavaa, jos käytämme termiä joustava. Mehän haluamme tiukemmat säännöt tekijän oikeuksiin. Jopa komission jäsen Oettinger ehdotti, että komission ehdotus pitäisi antaa pikemminkin asetuksena eikä direktiivinä. Näin ollen, kun puhumme tasapainoisesta puitteistosta, niin puhuisin pikemminkin korkean pitemmälle viedystä harmonisoinnista. No sitten kohta 11 ja ohjelmistojen yhteen toimivuus. yhteydet kilpailulainsäädäntöön ja terve kilpailu, niin että myös tekijän teollisia oikeuksia suojellaan, on oleellista silloin, kun käydään kauppaa sisällöillä. Haluaisin vielä todeta, että haluaisin katsoa teollisia oikeuksia eri näkökulmista ja tätä työtä teemme lähipäivinä. Tiimimme ovat olleet oikein hyvässä yhteistyössä tässä mielessä tässä viime aikoina. Kiitos. Thank you, Dan Dalton. Kiitos, Dan Dalton. Thank you, Chair. Uh, and... Kiitos puheenjohtaja. ECR pitää hyvänä tätä uh, luonnosta. Tämä on oikein hyvä. Odotamme tiivistä yhteistyötä. Kiitos myöskin Julialle tästä raportista, jonka lähetit kaikille juurivaliokunnan mietinnöstä. Sitten siis tämä on hyvin hyödyllinen. Kiitos tästä. Tehdään tiivistä yhteistyötä tulevaisuudessa sinunkin kanssasi. Minun näkökulmastani kohta kuusi on avainkohta tässä lausunnossa, kun kysymys on alueellisesta pirstaloitumisesta. Ja annan konkreettisen esimerkin siitä, mitä tapahtuu tällä hetkellä. Meillähän on suurin maailman urheilutapahtuma käynnissä kun kysymys on kaiken kaikkiaan maailman televisiokatselijoista, maailman kriketti, kap, siis maailman kap. Ja äh, Belgiassahan näitä oikeuksia tätä ei ole katsella. Siis joku, joka on ostanut, ostanut oikeuden katsoa tätä Äh, Britanniassa telkkarista ei pysty sitä täällä katselemaan kuitenkaan, joten kysymys on maailman suurimmasta urheilutapahtumasta, eikä täällä pysty sitä katsomaan, vaikka minä tietysti olen Britannian kansalainen ja olen, tai EUn kansalainen ja olen EU-ssa maksanut EU-yritykselle tämän katsomisesta, niin täällä en sitä pysty tekemään. Tämä on vakava ongelma. Kysymys on pelkästään vain urheilusta, kriketistä tässä tapauksessa, vaan tämä pätee myöskin elokuviin ja musiikkiin, joten tämä on asia, johon pitää puuttua en välttämättä halua, että meillä on yksi yhtenäinen systeemi, oike, systeemi näitä oikeuksia varten, mutta kuitenkin tarvitaan jonkinlainen järjestelmä, jossa äm, olisi enemmän joustavuutta tämän osalta, että nämä ä, äh, palvelut olisivat siirrettävissä maasta toiseen Euroopassa. Tämä minua kiinnostaa ja toivon mukaan voimme tehdä yhteistyötä tässä. Ja sen muut kysymykset, jotka haluan nostaa esille, muun muassa äh, täytäntöönpano. Tässä ei ole kovinkaan paljon tästä. Meidän ei pidä tietenkään kiirehtiä ehdottamaan mitään tässä, mutta hyvä on kuitenkin miettiä sitä, kuinka tällä hetkellä toimenpano jäsenvaltiossa sujuu ja siitä sitten ottaa onkeamme tulevaisuutta varten, mutta muutoin odotan yhteistyötä teidän molempien kanssa tulevaisuudessa. Just be to have a few more conversations. Voipa olla, että kriketistä syntyy vielä jatkokeskustelujakin. Yeah, you, you are correct. Ihan oikeassa olet, Viki. Muistan Australian maailmankapin olin itse paikan päällä finaalia katsomassa ja nyt todellakin tämä kilpailu on käynnissä. Minä olen täällä Brysselissä näissä kokouksissa eikä ole edes mahdollista katsoa näitä kisoja. Tämä on todellakin ikävää. Voin yhtyä kollegan huoliin ja olisi kyllä mahdollista, ainakin kriketin näkyminen eri kielillä täällä. Se on todellakin upea urheilulaji ja suurin sellainen maailmassa. No, hyvät kollegat, Tekijäoikeussääntöjen aikaistaminen on yksi tärkeistä aiheista tänä päivänä. Digitaalisia markkinoita ei voi toteuttaa, jos tekijäoikeussääntöjä ei reformoida. No, sananahan tämä on vähän hankala ja ikävä hallituksille, mutta tällaista tarvitaan. EUn on reagoitava teknologiseen kehitykseen ja siitä on tultava kulkalle myös näissä tekijänoikeuskysymyksissä. Tarvitsemme lisäharmonisointia EUssa jotta kansallisesti sitten jäsenmaiden aloitteet eivät rajoita vapaata palveluiden eh, liikkumista. Katsoisin, että on syytä keskittyä eh, rajat ylittävään saatavuuteen. Online-palvelut ovat tärkeitä ja on myöskin parannettava interoperatiivisuutta. Hankala sana tässäkin. Ja toisaalta sitten Eh, erilaisia sähkökirjalukulaitteita ja tilausmahdollisuuksia. Tämän uudistuksen on keskityttävä myös poikkeuksiin. Jos halutaan saada hyvät toimivat digitaaliset sisämarkkinat aikaan, nämä teknologiset muutokset on pidettävä mielessä. Ja tarvitaan joitain poikkeuksia, joissa digitaalinen aikakausi huomioidaan. Voitaisiin ajatella myöskin sektorikohtaisia poikkeuksia. Ja kun poikkeuksista keskustellaan, niin tekijänoikeuksia ei saa unohtaa. Niidenkin merkitys on huomattava, kun halutaan kannustaa uusien palvelumuotojen kehittämistä. On saatava aikaan järjestelmä, joka ei estä sektoreiden innovatiivista kehittämistä. Sekla viittasi tässä näihin sähkökirjojen lainausjärjestelmiin. Olisi hyvä, jos esittelijä kertoisi vähän lähemmin siitä, miten tämä järjestelmä toimisi. Olisi tärkeää saada sellainen ihan kaikkialle. Kaiken kaikkiaan esittelijän lausuntoluonnos on tervetullut ja siitä on hyvä, sen pohjalta on hyvä jatkaa keskustelua. Yes, thank you very much. Uh, first... Kiitos. Ensinnäkin Kiitokset esittelijä Steilerille hyvästä yhteistyötä työstä, kun olemme laatineet tätä lausuntoa. Aikatauluhan on aika kunnianhimoinen. Näin me voimme vaikuttaa siihen ehdotukseen, jota komissio laatti tekijän teollisoikeuksesta. Lausunto nostaa esille lisäseikkoja, jotka mielelläni sisällytän juuri valiokunnan mietintööni. Meidän tulee pitää tärkeänä sitä, että komissio pitää tätä uudistusta tärkeänä. Sitä pidetään ykkösprioriteettina digitaalisilla sisämarkkinoilla. On myös tärkeää, aivan niin kuin lausunnossa todetaan, että digitaalisten, digitaalisten teosten jakaminen on lisääntynyt huimasti. Tämä direktiivihän on jo 14 vuotta vanha. Päivitys tulee jo kovan tarpeeseen. Markkinat ovat myös hyvin sirpaloituneet tekijän ja teollisoikeuksien erilaisuuden takia. Haluaisin itse asiassa tässä mielessä jopa vahvistaa lausuntoa. Tämähän on sisämarkkina- ja kuluttajasuojavaliokunta. On syytä panna merkille, että komission kuulemisessa viime vuodelta lähestulkoon tuhat yksittäistä ihmistä kirjoitti komissiolle näkemyksestään tekijän oikeuksesta. Päähuoli, joka nousi esille ja joka on myös tämän keskustelun ydinkysymyksiä, on maantieteellinen esto sisältöjen suhteen. Tämä mainitaan mietinnössä ja se on hyvä, mutta minusta olisi tärkeää korostaa sitä, miten haitallista tämä on digitaalisille sisämarkkinoille ja eurooppalaisille ajatuksille Meillähän on 2001 säännöt, jonka tarkoituksena oli pyrkiä nimenomaan siihen, että vapauksia täytäntöön pannaan unionissa. Kun ihmiset haluavat maksaa teoksista internetistä, he eivät kuitenkaan voi näin toimia asuinpaikkansa takia. Yrityksille pitäisi olla helpompaa vastata tähän vaatimukseen. Yritykset yrittävät tarjota kautta unionin tällaisia palveluja internetissä. Niillä on valtavasti byrokratiaa taakkanaan. Ei sen takia, että tekijänoikeudet olisivat vahvalla tasolla, vaan pikemminkin niin, että yksityiskohdat tekijänoikeuksien osalta ovat erilaiset kaikissa jäsenvaltioissa. Ja tämä luo valtavasti byrokratiakuluja silloin, kun tällaisia palveluja haluaisi tarjota. Sitten maahanmuuttajat, jotka muuttavat EU-maasta toiseen, he eivät voi pitää yhteyttä omaan äidinkieleensä ja palveluihin sillä kielellä. Aiemmin oli mahdollista käyttää satelliittiantennia ja katsella ohjelmia omalla kielellä. Maantieteellinen esto estää myös kulttuurisen moninaisuuden toteutumista Euroopassa ja tämä on otettava todella vakavasti. Kaksi vuotta sitten ihmiset protestoivat aktasopimusta vastaan. Silloin tapaisin paljon nuoria, jotka heilut, ottivat kylttejä, jossa todettiin, että tämä video ei ole saatavilla omassa maassanne. Tämä liittyi silloin ACTA-sopimukseen, mutta se osoitti myös sen, kuinka suuri haitta tämä on kuluttajille kautta Euroopan. Nyt käsittelemme tekijänoikeuksia, teollisoikeuksia ja erityisesti nuoret ihmiset aktiivisesti vaativat EUta toimimaan enemmän niin, että olisi helpompaa viestiä muiden alueiden muunmaalaisten kanssa maantieteellinen esto on tärkeä kysymys ihmisten näkökulmasta ja meidän on kuunneltava kuluttajien huolia, jotta ongelma ratkaistaan. Me olemme pitkään myös tukeneet ajatusta digitaalista sisämarkkinoista. Lausuntoon olisi syytä lisätä tiettyjä numeroja. Esimerkiksi se, kuinka kalliiksi tulee se, että ei toteuteta Euroopan tason harmonisointia ja paljonko se maksaa, jos ei teollisen tekijänoikeusuudistusta toteuteta. Hyvänä ajatuksena on aina lisätä lähde, josta tiedot on saatu, niin että kun ihmiset lukevat näitä tietoja, niin voivat tarkastaa vielä, että luvut tulevat riippumattomista akateemisista lähteistä. Mietintö mainitsee myös kollektiivisen oikeuksien hallinnoinnin ja siihen liittyvän direktiivin. Se on toki tärkeää lainsäädäntöä, mutta lisäisin lausuntoon vielä sen, että tämä direktiihän ei ollut mikään päätepiste, vaan pikemminkin uudistuksen lähtökohta, jotta saamme digitaaliset sisämarkkinat valmiiksi. Tarvitaan vielä lisätyötä, ja tämä oikeastaan käy äh, implisiittisesti ilmi siinä, kun komissiota pyydetään vielä lisätoimiin kun mainitaan äh, Euroopan tason lisensointi, niin tarkoitus ei ole, että ei, ei ole välittää sitä kuvaa, että vuoropuhelu sidosryhmien kanssa ei olisi tullut mihinkään johtopäätökseen, vaan täytyy huomioida kuluttajaryhmät, ihmisoikeuspuolustajat, eri sidosryhmät, jotka poistuivat oikeastaan tästä vuoropuhelusta sen takia, että ei ollut mahdollista päästä minkäänlaiseen yhteiseen johtopäätökseen. Lisensoinnilla ei kaikkia ongelmia voida ratkaista, aivan niin kuin sanoit. Ja myös lainsäädäntötoimia tarvitaan esimerkiksi sähkökirjojen lainaamisessa. On hyvä, että kiinnität niin paljon huomiota siihen, että varmistetaan, että kirjastot voivat jatkossakin lainata sähkökirjoja. Haluaisin lisätä vielä, että tämä pitäisi taata poikkeuksen muodossa Pitäisi katsoa, miten fyysinen kirjojen lainaaminen tapahtuu ja miten siellä kerätään kollektiivisesti äh, näitä lainaustuloja ja miten voimme siirtää tämän ajatuksen sitten parhaalla mahdollisella tavalla digitaaliseen maailmaan. Nuoret kasvavat internetmaailmassa. Kirjastojen aukioloajat taas lyhenevät ja on tärkeää varmistaa, että myös digitaalimaailmassa tarjotaan samanlainen kirjojen saatavuus, sähkökirjojen saatavuus. No sitten ohjelmistojen yhteen toimivuus on hyvin tärkeä aihe. Olen Eva Paunovaan kanssa samaa mieltä siitä, että yhteen toimivuus on kilpailun näkökulmasta hyvin tärkeää. Haluamme varmistaa, että startup-yritykset pääsevät näille markkinoille ja voivat olla kilpailukykyisiä. Jos vaikkapa ostan paljon sähkökirjoja, niin ne voidaan helposti siirtää uuteen laitteeseen ja tämän tapaisia asioita. Muutoin vaarana on se, että syntyy monopoleja. Lopuksi kollega Dalton mainitsi selitysosan ja esimerkit, jotka olen valmistellut. Se olisi pitänyt lähettää kaikille teille. Jos ette ole sitä vielä nähneet, niin minulla on myös kopioita mukana. Siinä vain kuvaillaan esimerkkejä tietyistä kappaleista Jurin mietinnössäni, joilla havainnollistetaan käytännön ongelmia ja tarjotaan hieman lisätietoa ja tutkimuksia, joissa, joita tarjotaan suositusten tueksi. Kiitos tässä aiheessa tehdystä työstä ja uskon, että voimme päästä tasapainoiseen lopputulokseen. Kiitos. Virginie Rosière. Kiitos puheenjohtaja. Kuten tiedätte, minäkin olen juurivaliokunnan jäsen ja eilen siellä tästä mietinnöstä keskusteltiin, mutta nythän on kysymys Katrinin lausunnosta. Kiitos hänelle tästä työstä. Haluaisin hänelle kertoa kolmesta huomiosta. Uskon, että voimme vielä keskustella niistä ennen äänestystä. Ensinnäkin mielestäni ennen kohtaa kolme tästä puuttuu sellainen muistutus siitä, milloin tekijänoikeudet päättyvät – tekijänoikeuksien tarkoituksena on, että tekijät voivat elää työllään ja tämä on se vähin, mikä heille voidaan suoda, joten tekijänoikeuksien päättämyskysymys on hyvin tärkeä. Sitten kohta neljä, minulla on kysymys. Tässä todetaan taiteilijoiden tai kulttuuri- ja luovan alan tekijöiden oikeudet ja tekijänoikeuskysymykset oikeastaan tällä hetkellä liittyvät juuri digitaalisen käytön lisääntymiseen ja tähän liittyviin mullistuksiin. Arvoketju entistä enemmän siirtyy siirtyy suurille internettoimijoille, eikä enää ole niinkään luovalla puolella, joten haluaisinkin tietää, kuinka sisämarkkinavaliokunnassa ei nyt voitaisiin mennä pikkusen pidemmälle siinä, kuinka tätä aihetta käsitellään ja katsoa, minkälaisia vipuja meillä on tekijänoikeuksissa ja myöskin sen suhteen, kuinka voitaisiin taata tietty tasa-arvo ja tasapaino toisaalta näiden eri osapuolien välille. Sitten yksi kysymys, josta on paljon esitetty kysymyksiä, mutta joka ehkä on myöskin aika sekava. Kysymys on siis alueellisuudesta ja siirrettävyydestä. Olen pahoillani, että herra Dalton ei pysty kriketin maailman kisoja katsomaan. Tämä liittyy itse asiassa siirrettävyyteen. Jos asustaa tietyssä maassa, niin tietysti varmasti on sitä myöten oikeus katsoa siellä äh, tiettyjä ohjelmia ja kun sitten siirtyy toiseen maahan, niin ähm, tätä oikeutta pitäisi myöskin siellä pystyä soveltamaan, mutta tämä alueellisuus taas on aivan toinen seikka. Ajatellaan vaikkapa sellaista markkinaa, jossa olisi pakko äh, olla tällaisia Euroopan laajuisia lisenssejä, lupia ja äh, koko Euroopan alueella pitäisi tiettyjä ohjelmia näyttää Ähm, mutta tällaista ei vielä ole. Ja jos ajatellaan vaikkapa kulttuuria ja luovaa alaa, niin tällaiselle olisi kuitenkin sijaa tällä hetkellähän on mahdollista, että on musiikissa juuri tällainen Euroopan laajuinen lupa, mutta audiovisuaalisella puolella taas on aika paljon huolestuneisuutta esimerkiksi Netflixin osalta, että hyvin spesifiä tuotteita, tällaisia amerikkalaisia tuotteita voidaan Euroopan laajuisesti tarjota, mutta eurooppalaista monimuotoisuutta taas ei tätä kautta voida tarjota, joten tällainen Euroopan laajuinen lupa varmasti voisi vaikuttaa tähän, joten hyvä olisi miettiä, mitä vaikeuksia näillä asioilla voi olla Euroopan luoville aloille ja audiovisuaaliselle kulttuurille eritoten. Kiitokset vielä Katrinille. Ja zunächst einmal möchte ich mich auch bei Catherine steiler bedanken. Haluaisin kiittää Katrin Styleria oikein hyvästä luonnoksesta. On hyvä, että hän on saanut aikaan näinkin tasapainoisen ehdotuksen, jossa eri intressit on huomioitu, eli tämä ei ole yksipuolinen esitys. Ja kaksi seikkaa ovat sellaiset, jotka haluan erityisesti esiin nostaa. Ensinnäkin lisenssiasia osana tekijänoikeusjärjestelmään. Alueellisuus eh, sinällään tässä yhteydessä ei ole syy tai este, vaan eh, Euroopan laajuiset lisenssit, niiden saaminen on hankala asia ja siksi ehkä lisenssijärjestelmää tulisi työstää eikä niinkään tätä oikeuskysymystä perusoikeusteokseen on asioita välttämättä ei tarvitse uudistaa, vaan se, miten eh, tämän oikeuden kanssa voi toimia Euroopan laajuisesti. Ja sinällään, jos mä olen maksanut eh, henkilökohtaista palvelusta jossain maassa, eli tämä maksettu palvelu, niin kyllä eh, se tulisi voida olla siirrettävissä, eli tähän tarvittaisiin lisäjoustavuutta. Mutta mikä on sitten tilanne, jos esimerkiksi hankkii eh, yleislisenssin esimerkiksi televisiopalvelun osalta, niin tarvitaanko silloin tällainen paneurooppalainen lisenssi? Ja verrataanpa tilannetta nyt muihin sektoreihin, jotka eivät kuulu tekijänoikeus kysymysten piirin. Esimerkiksi eh, en voi eh, tavallisesta leipomosta eh, Saksassa ostaa suomalaista leipää. Miksi? Siksi, että kysyntä on aivan liian pieni. No en kai nyt sen takia sitten käynyt komission puoleen ja rupea vaatimaan, että kyllä minä tätä suomalaista leipää haluan saada saksalaisesta supermarketista. Ei. On ymmärrettävä, että markkinoissa on eroja ja markkinatarpeet ovat erilaiset. On tiettyjä tuotteita ja asiasisältöjä, jotka ovat levitetty järjestettävissä yleiseurooppalaisittain mutta sitten on varsin sektorikohtaisia tuotteita myöskin en oikein osaa kuvitella, että esimerkiksi suomeksi tai viroksi paljon katselisin TV-ohjelmiakaan, jos ei niissä ole tekstejä, koska en kyseistä kieltä osaa. Eli tämä territoriaalisuuden periaate kyllä tulee olla olemassa ja mahdollisuus myöskin oikeuksien omistajille varata nämä oikeudet tietylle alueelle. Näinhän tuotteidenkin osalta on, voidaan päättää siitä, millä markkina-alueelle ne halutaan tuoda, mutta oikeuksien omistajana tietysti on tärkeää, että järjestelmä on avoin ja tulee voida olla mahdollista myös levittää tuotetta ja tulee voida olla mahdollista myöskin tarjota tuotteita, esimerkiksi eh, kirjaa, eh, filmiä, eh, taideteosta. Tulee voida olla mahdollista saada myöskin yleiseurooppalaiset lisenssit ja tätä asiaa on tässä tekijäoikeusuudistuksessa käsiteltävä paremmin eli tämä lisenssinsaantiasia eh, hoitaa siten, että yleiseurooppalaista lisenssiä on helpompi saada, mutta ei kuitenkaan mielestäni kannattaisi alueellisuuslähestymistä vastakaan täysin luopua. Ja sitten kommentoisin vielä seuraavaa seikkaa. Eri intressien tasaus. Tässä on tietysti hankaluutena ja ongelmana ei niinkään se, mikä liittyy sektorikohtaiseen sääntelyyn analogisilla markkinoilla. E, eli näitä menettelyjä ei voi siirtää digitaalisille markkinoille suoraan siksi, että levittämisreitit ja tavat ovat digitaalimarkkinoista puhuttaessa varsin erilaiset. Jos e, tiedostoja kopioinnin. Tässä ei esimerkiksi laatu millään lailla kärsi. Eli tällainen yksi yksi vertailu ei ole mahdollista. Vertailun tulee olla reilua myöskin tekijöitä ajatellen ja oikeuksien omistajia varten, mutta toisaalta on huomioitava myös kuluttajien tilanne. Mehän olemme tässä kuluttajasuojavaliokunnassa, mutta tuotteen luojat, nämä luovat tahot, heidän tulee saada omat korvauksensa ja tässä tarvitaan hyvää tasapainoista ratkaisua, jossa nämä kolme aspektia huomioidaan. Ensinnäkin nämä jakeluverkot ja reitit ja toisaalta sitten tekijöiden oikeudet ja toisaalta sitten kuluttajien tilanne myöskin tässä yhteydessä. Eli näiden välinen tasapaino tulee löytää ja se ei ole helppoa siksi, että tässä tietysti erilaiset intressit tulevat kuvaan mukaan. Tietysti olisi hyvä, kun ajatellaan ihan sama kuin näiden 9000 yksittäisen henkilön osalta, jotka konsultaatiossa olivat mukana, on miettävä kuinka monta tahoa tässä kaiken kaikkiaan on mukana ja miten kannattaisi asiassa edetä, jotta saataisiin aikaan todellakin ratkaisu, joka on hyvä tasapainonsa suhteen ja selvää tietysti on, että ei tässä myöskään pelkästään kuluttajien kannalta asiaa tarkastella. Juri valiokunta, joka vastaa tämän mietinnön laatimisesta, varmasti sitten tarkastelee tätä asiaa hieman laajemmasta puitteista käsin. Kiitos. Uh, thank you. I would like to add a few... Kiitos. Haluaisin lisätä muutaman seikan siihen, mitä kollegani on jo sanonut Esittelijä totesi, että tekijänoikeuslaki on innovaation niin ja kilpailukyvyn kannalta tärkeää. Lisäisin tähän vain yhden sanan jos. Se toimii vain, jos se stimuloi luovuutta ja uusia bisnesmalleja ja tarjoaa oikeudenomistajille oikeudenmukaisen korvauksen. Tällä hetkellä sirpaloituneet säännöt tekevät käyttäjille hyvin vaikeaksi saada sisältöä käyttöön eri puolilla Eurooppaa, vaan niin kuin kollegat ovat jo todenneet. Tästä syntyy myös erilaisia toimintamahdollisuuksia eri toimijoille. Käytännöt jäsenvaltioiden välillä täytäntöönpanossa vaihtelevat kovasti. Täytäntöönpano-ongelmat merkitsevät sitä, että laki ei alun perinkaan ole ollut kovin selkeä. digitaalisessa ympäristössä syntyy suuria esteitä näistä täytäntöönpanon ongelmista. Tämä tarkoittaa myös oikeusvarmuuden puutetta pilvipalveluille, hakukoneoperaattoreille ja esimerkiksi sähköisen oppimisen alalla syntyy ongelmia. On tärkeää, että meillä on lisää avoimuutta myös tekijänoikeusmaksujen suhteen. Kenelle kuluttajat maksavat? Ja lopuksi on hyvin tärkeää äh, muistaa kuluttajien käyttäytyminen, kun tekijänoikeuslainsäädäntöä uudistetaan. Tämä pätee sekä täytäntöönpanoon esimerkiksi musiikin streaming suoratoistopalvelut ovat johtaneet siihen, että piratismi on kasvanut. Täytyy muistaa kaikki osapuolet tässä prosessissa. Thank you. Um, I'd like to make... Kiitos. Minäkin haluan esittää muutaman kommentin, jos sopii. Tämä aihe on sellainen, josta hyvin monet tahot, monet organisaatiot ovat halunneet meille oman kantansa välittää. Kiitos Catherine sinun tekemästäsi työstä valiokuntana. Meidän täytyy parantaa sitä tapaa, jolla tietoa välitetään esimerkiksi työryhmästä valiokuntaan. Eli kaikkien asiakirjojen välittäminen eteenpäin muille on hyvin tärkeää. Tekijän oikeuksien on oltava mallikelpoiset silloin, kun siirrymme digitaaliseen maailmaan. Me puhumme siitä valttikortista, joka meillä on kulttuurialalla. Kulttuurinen moninaisuus tuo meille suuria etuja. Meidän on varmistettava, että tekijänoikeusjärjestelmällä päästään kahteen tavoitteeseen. Tarjotaan vaihtoehtoja ja tuetaan moninaisuutta. Varmistetaan, että meillä edelleenkin on tämä luova sektori, joka kukoistaa. Meidän on varmistettava, että tekijänoikeusjärjestelmien tai järjestelmän täytäntöönpanossa on todella tehoa, että sillä on hampaat Tätä voimme vielä vahvistaa mietinnössä. Kuuntelin niitä huolia, joita monet jäsenet nostivat esille yhdestä ja ainoasta tekijänoikeusotsakkeesta. Tilannehän on paljon, yks, paljon monimutkaisempi. Lainsäädäntö tällä alalla eri jäsenvaltioissa on kehittynyt vuosikymmenten aikana ja erilaisissa oikeusjärjestelmissä. En usko, että yksi ja ainoa ratkaisu Redan mietinnön tapaan olisi oikea ja helppo ratkaisu. Mutta ilman muuta sisällön siirrettävyyteen liittyy ongelmia ja krikettin kriketin maailmankap on tästä hyvä esimerkki. On lukuisia kysymyksiä, joihin tarvitaan erilaisia ratkaisuja. Maailmankap-esimerkki on sisältöesimerkki, siis silloin kun sisältö ei ole saatavilla yhdessä maassa, mutta on saatavilla toisessa jäsenvaltiossa. Ja vaikuttaisi aivan järkevältä, että jos henkilö ei saa sisältöä käyttöönsä Belgiassa, voisi sen saada omassa jäsenvaltiossaan käyttöön. Tässä yksi kysymys. Sitten toinen kysymys. Ei kaikkea tietenkään tarvitsisi tarjota yleiseurooppalaisella lisensioinnin tasolla. Minusta tämä ei, ei myöskään ole tarpeellista. Kuuntelin meille Timmermansin kommentteja ja sitä, miten hän haluaisi katsella jalkapallomatsejaan kaikissa 28 jäsenvaltiossa. Mutta enpä usko, että kaikki 500 miljoonaa kansalaista matkustaa aivan yhtä paljon kuin Timmermans haluaisi katsella näitä lempiohjelmiaan kaikissa jäsenvaltioissa. Meillä on perinteiset sisämarkkinat markkinat, joilla rajoilla, joiden rajoilla ei tuotteita takavarikoida, jotka ovat aivan laillisia tuotteita. Mutta toisaalta esimerkiksi autovuokrausbisneksessä, jos auton vuokraa, niin joskus on rajoituksia sen suhteen, saako sillä ajan rajan ylitse ja lisensoinnin suhteen nimenomaan on tällaisia rajoituksia. Lainsäädännössä tarvitaan selkeyttä siitä, mitä kuluttajat oikein ostavat. Ostavatko he paketin, joka toimii vain yhdessä jäsenvaltiossa, vai sellaisen paketin, joka toimii kaikissa jäsenvaltioissa? Sitten asiaan liittyy myös sähkökirjojen imurointi omalle laitteelle ja sitten lomalla kirja ei voikaan lukea. Eli tässä, tässäkin on maantieteellinen saatavuus kyseessä. Tarvitaan hieman siis sävyjä näihin ratkaisuihin silloin, kun kyse on sisällön siirrettävyydestä. Sitten copyright-poikkeukset. Tässä mainittiin jo jonkin verran kirjasto kysymyksiä. Julia, sinun määritelmäsi kaikesta ei-virallisesta koulutuksesta, joka olisi jonkinlainen poikkeus. Monenlainen koulutus voidaan määritellä tällaiseksi virallisen opetuksen ulkopuoliseksi opetukseksi. Me olemme käyneet tätä Open Access-keskustelua. Tekijänoikeuden ei pitäisi olla minkäänlainen takaportti Open Access-ratkaisuihin. Me tarvitsemme tutkimusta, koulutusta, tiedon louhintaa, mutta näiden poikkeuksien tulee olla täsmällisiä rajattuja poikkeuksia. Voisi olla syytä mainita saatavuus esimerkiksi niin, että audiokirjoja, äänikirjoja olisi helpompi saada käyttöön. On varmistettava, että saatavuus toteutuu myös eri alueille. Jotain tämän suuntaista voisimme ehdottaa. Valtava mielenkiintoista työtä on paljon. Kiitos kaikesta tästä. Skotlannin sähkökirjaesimerkki on sellainen, joka jää kaikilla mieleen, miten tuo kunnanvaltuusto onnistui ja miksi me kaikki olemme yhtä hyviä. Kiitos tästä esimerkistä. No sitten voin tehdä ehdotuksen täytäntöönpanosta, siirrettävyydestä ja erityyppisistä ratkaisuista siirrettävyyteen niin, että poikkeukset ovat äh, kapeita ja selkeästi määriteltyjä ja varmistetaan, että tekijät saavat asianmukaisen korvauksen tuotteistaan. Tässähän on suuri vaara, että jos me epäonnistumme, niin sitten kulttuurisektori, ihana moninainen kulttuurisektori siitä joutuisi kärsimään. Komissio haluaa, kun komissio ei, sitten esittelijä Catherine Styler. If you want to come in, please do. I, I think that... Ensinnäkin nämä sähköiset kirjat, kirjastopalvelut eh, todellakin, jotka tässä esiin tulevat, tulivat IT-spesialistilta ja nämä lisenssisopimukset ja oli mielenkiintoista, että tässä toinen viranomaistaho otettiin johtamaan näitä palveluja, mutta kyseessä oli henkilö, joka näistä todellakin ymmärtää. Ja sitten saatavuus, esimerkiksi videoiden lataaminen, nämä tämän tyyppiset videot saattavat antaa mahdollisuuden eh, tähän formaattiin myöskin kirjojen osalta. Ja kun saatavuudesta puhutaan, niin omat nettisivut tässä kannattaa myöskin mainita. Mainitsinkin omat nettisivuni jo ja saatavuus tässä on tietysti myöskin tärkeä asia. Meidän kaikkien on pidettävä huoli siitä, että eh, nettisivumme ovat kaikkien saatavilla. On tärkeää, että eh, testaatte ensin ja sitten välitätte tiedon toimistomme tarvittaessa. Täytäntöönpanosta kun puhutaan, niin en tietenkään kovinkaan paljon voinut lausunton asiasta mukaan ottaa. Mutta iltapäivän keskustelu oli sikäli hyödyllinen, että eh, näin eh, voimme keskustella aiheesta. Takarajahan on tarkistukselle varsin lyhyt, mutta toivottavasti tekstiä voimme tältä pohjalta kuitenkin parantaa ja edetä asioissa. Ja sitten vastuuvaliokunta nämä asiat viedä. Ja kun asian keskustelu ja käsittely jatkuu, niin olemme muokanneet ajatteluamme myöskin. Tässähän ollaan vasta alkutaipaleilla joidenkin kysymysten osalta ainakin. Hypertäytäntöönpano on sitten aiheena seuraavassa mietinnössä. Siihen kohta palataan, mutta kiitos näistä hyvistä kommenteista. On ollut erinomaista tehdä kanssanne yhteistyötä ja odottelemaan tarkistuksia. 26. päivä maaliskuuta sitten, jos oikein muistan, äänestämme. Kiitos. Is... Tarkistusten määräaika on siis huomenna. Mm, yötöiksi taitaa mennä. No, tarkistuksiin ei saa tekijänoikeuksia. Sopiko Julia, että seuraavalla kierroksella sitten olet myös mukana? Seuraava mietintö on jälleen Catherine Steilerin mietintö, osa trioa, ja tässä on kyse EUn toimintasuunnitelmasta. Jurin valiokunta-aloitteinen mietintö ja Svoboda on siellä esittelijänä. Thank you, Madam uh, Chairwoman. Kiitos puheenjohtaja. Ensimmäinen heinäkuuta 2014 komissio hyväksyi EUn toimintasuunnitelman ähm, tekijä- ja teollisoikeuksien osalta siis toimintasuunnitelman ja siinä on tarkoitus pyrkiä ähm, kaikki sellainen toiminta, joka loukkaa tekijän ja teollisuus, teollis- ja tekijän oikeuksia. Tarkoituksena, tai siis tässä on kymmenen konkreettista toimea ja Juri, valiokunta tekee siis tästä mietinnön. Herra Svoboda itse asiassa on mm, valiokunnan puheenjohtaja. Hän tekee siis tämän valiokunnan mietinnön aiheesta siis tekijän ja teollisoikeuksien merkitystä EUlle ei pitäisi millään lailla minimisoida 38 prosenttia biljoonaa euroa vuosittain tulee juuri näistä teollisen ja tekijänoikeuksista 4,7 biljoonaa euroa, siis 37 prosenttia kaikista työpaikoista myöskin Euroopan unionissa ovat sidoksissa juuri näihin aloihin joten näiden oikeuksien loukkaaminen on hyvin tärkeä kysymys, eikä sitä voida vain yksilöidä yhteen tiettyyn alaan tai tuotteeseen. Itse asiassa nämä alat ovat hyvin erilaisia, lääketieteelliset laitteet, sähkölaitteet, ohjelmistot, ähm, ähm, kaikenlaiset äh, laitteet, jotka liittyvät siihen, kuinka esimerkiksi ajoneuvot toimivat, niiden käyttö voi häirintyä ja tämä voi aiheuttaa suuria ongelmia, joten tässä on ehdotettu tällaista seuraa rahaa lähestymistapaa, joten ne, jotka kärsivät eniten, tietysti ovat ne, jotka tässä nyt ensimmäisenä tulevat kysymyksen. Jäsenvaltioissa on järjestetty kuulemismenettelyjä parhaista käytännöistä ja nyt pyritään koordinoimaan myöskin rajat ylittävää täytäntöönpanoa jäsenvaltioiden asiantuntija ryhmä on asetettu asia pohtimaan. Odotan, että saisin tietoa myöskin olemassa olevista kansallisista aloitteista, mitä tulee tämän asian toimeenpanoon PK-yritysten osalta vuoteen 2015 mennessä. Tiedämmehän, että PK-yritykset ovat selkäranka Euroopan unionin taloudessa. Olisi hyvä, että pyrittäisiin todella näihin kansallisiin parhaisiin käytäntöihin pohjaamaan. Yksi tärkeä aspekti, jonka haluan tässä esille liittyy liittyy julkisten hankintojen ja toisaalta teollisen oikeuksien väliseen suhteeseen tässä toimintasuunnitelmassa. Julkiset viranomaiset ovat hyvin tärkeässä roolissa näissä julkisissa hankinnoissa ja komission tarkoituksena on todella ottaa huomioon parhaat käytännöt ja tiedän, että tässä siis lausunnossa todella halutaan tämä asia ottaa huomioon ja ottaa huomioon myöskin sidosryhmien rooli toimintasuunnitelmassa on tarkoitus tuottaa tällaisia vuosittaisia raportteja aiheesta, mutta hyvin tärkeää kuitenkin on erityisesti se, että Euroopan parlamentti saa jonkin vuosittaisen katsauksen tähän aiheeseen. Myöskin OHIM on tärkeä. Meidän pitäisi saada enemmän tietoa sen tekemästä työstä. Tämähän liittyy suoraan valiokunnan toimivaltuuksiin. Useat jäsenet itse asiassa parlamentissa edustajat ovat ohjelmin kanssa tekemisissä. Virginie, ilmeisesti myöskin sinä olet siellä myöskin, eikö niin? Joten monet juuri valiokunnassa ovat tähän mm, sidoksissa ja Ohimhan todella myöskin tekee paljon sellaista, mikä liittyy meidän työhömme, joten kenties olisi hyvä, että myöskin tässä valiokunnassa olisi joku henkilö, joka ö, tätä tekijän oikeusasiaa voisi tältä osin palottaa ensi viikolla. Itse asiassa olen juuri menossa Ohimiin vierailulle ja tätä kautta tämä on hyvin kiinnostavaa saada lisää tietoa. Aivan niin kuin Viki tuossa ehdotti, työn, tekijänoikeustyöryhmälle olisi hyvin mielenkiintoista juuri kehittää näitä yhteyksiä ohjelmiin, tietysti juuri valiokunnan kautta, mutta myöskin suoraan heihin. Mielelläni olisin tässä mukana. Tässä on siis useita kysymyksiä tässä lausunnossani. Pidän muun muassa tervetulleena sitä, mitä komissio ehdottaa. Olisi hyvä, että tässä olisi myöskin tämän valiokunnan työtä helpottavia seikkoja, siis määräaika jättämiselle. Hän on huomenna kello 12 ja 26. päivä maaliskuuta äänestämme. Kiitokset puheenjohtaja Kiitos myöskin kollegoille. Thank you. The EPP shadow is Sabine Verheyen. No niin, EPPn varjoesittelijä. Haluan kiittää oikein hyvästä lausuntoluonnoksesta. Katrin Steiler on EUn toimintasuunnitelman oikein hyvin tässä käsitellyt ja ottanut asian kantaa. Ja niin kuin täällä juuri todettiin, on hyvä, että ohjelmilta saataisiin ainakin kerran vuodessa täälläkin raportti. Brysselissä on yhteistoimisto tällä, eli varmasti voisi olla mahdollista säännöllisin väliajoin saada hieman raporttia viimeaikaisimmasta kehityksestä näistä kysymyksissä. Näinhän on myöskin kulttuurivaliokunta toivonut, koska tämä asia on tietysti myös siellä erittäin tärkeä. Ja tärkeää olisi, että ei vain välillisesti saataisi asioista tietoa boardissa mukana olevien juuri eh, jäsenten kautta, vaan olisi hyvä, jos olisi mahdollista saada suoraan ohjelmilta tietoa asioista valiokuntiin. Tältä pohjalta asia on ollut esillä. Olemme ennenkin esiintyneet sen, että olisi hyvä, jos parlamentille raportoitaisiin asioista eh, säännöllisin väliajoin jäsenten välityksellä, mutta toisaalta olisi tärkeää saada tieto välittymään myöskin valiokuntiin. Eli me ainakin tätä ehdotusta tuemme. Omalta osaltani EPP eh, nimissä ehdottaisin eh, vain muutamaa muutosta tähän lausuntoluonnokseen. Asiat on oikein hyvin käsitelty ja esiin tuotu. Ehkä Muutama laajennus voisi olla hyvä, esimerkiksi kappaleessa viisi olisi hyvä, jos painotettaisiin sitä, että PK-yrityksille on erittäin tärkeää saada selkeät toteutettavissa olevat rakenteet, kun ne näitä omia tekijänoikeuksiin liittyviä kysymyksiä täytäntöön panevat. Näiden on nimenomaan joskus hankala kamppailla omien oikeuksiensa eteen ja siksi rakenteiden tulee olla mahdollisimman selkeät ja yksiselitteiset silloin, kun PK-yrityksistä puhutaan. Kun puhutaan luovista ja innovatiivisista aloista, niin tällöin varsin usein kyse on varsin pienistä yrityksistä ja mikroyrityksistäkin, ja on tärkeää, että näiden oikeudet huomioidaan. Tarvitaan vahva tekijänoikeudet tekijänoikeussäännökset, jotta jatkossakin eh, luovat ideat ja innovatiivisuus nousee esiin. Eh, jos ei saa elantoa siitä, mitä on itse keksinyt ja eh, rakentanut ja kehittänyt, niin sitten jossain vaiheessa ammattimaisuus katoaa tämän tyyppisestä yrittämisestä ja se jää pelkästään harrastukseksi. Ja EU ei enää sitten voi olla johto rintamassa näissä innovatiivisissa kysymyksissä. Ja on tärkeää, että näin ei käy ja siksi asioita on tarkasteltava mm, huolella. Katsoisin, että e, toimintasuunnitelman ehdotus on hyvä ja olen täysin valmis tukemaan Catherine Stylerin vielä siihen tekemiä lisäyksiä ja tarkennuksia. Kiitos. Thank you very much. Um, Danus. Kiitos. Dan, Annelin sijaisena. Thank you, uh, chair. Kiitos puheenjohtaja. ICRn e näkökulmasta, jos me haluamme tietopohjaisen talouden, niin tekijän oikeuksia on puolustettava. Muutoin yritykset menettävät. Korostitte juuri sitä, että on elintärkeää auttaa yrityksiä. Tämä on tärkeää luovalle sektorille ja koko sisämarkkinoille kun katsotaan komission luonnostelemaa työtä, niin siinä on paljon sellaista, josta voimme olla samaa mieltä. Myös äh, lausuntoluonnos on mielestämme hyvin myönteinen. Palaisin täytäntöönpanoon, joka taitaa olla yksi tärkeimmistä kysymyksistä. Olemme täysin samaa mieltä siitä, että meidän on katsottava kaupallista ulottuvuutta. Ne, jotka rikkovat saadakseen kaupallista hyötyä, ovat sellaisia, joihin meidän tulisi katseemme suunnata. Esimerkiksi ei nyt tarvitse jahdata niitä, jotka omia pikkuvideoitaan levittävät kavereiden katsottavaksi. Voi olla, että teemme tarkistuksia, jotta voimme vahvistaa tätä seikkaa. Ja sitten kommentti, jonka esitin edelliseen mietintöön. Me emme välttämättä halua, että komissio toimisi liian nopeasti. On myös vapaaehtoisia toimia, jotka ovat jo käytössä. Pitää katsoa, toimivatko vapaaehtoiset toimit. Voi olla, että teemme jonkinlaisia tarkistuksia kohtaan 12 ja hieman muuttaisimme sitä. Lisäajan antaminen on tärkeää. Asia on saatava kuntoon. Aivan niin kuin edellisessä keskustelussa totesimme, tämä aihe on vaikea. Ennen lainsäädäntöä on varmistettava, että etenemme oikeaan suuntaan eikä synny jatkossa ongelmia. Muutoin mielellämme teemme muidenkin varjojen ja esittelijän kanssa yhteistyötä. Kiitos. Antonescu, he's not here. Guoga ei ole paikalla. Ditter. Thank you, Chair, and... Kiitos. Ja teillä, tai sinulla Katrin on tässä todellakin varsin kiireinen iltapäivä, mutta lausunto on oikein hyvä. Esitän muutaman tarkistuksen. Iperkysymykset eivät liity pelkästään tekijänoikeuksiin, on ilman omaan eh, näitä tavaramerkkejä ja patentteja myöskin suojeltava. Tämän lisäksi kolmoskohdassa toteat, että IPN eh, täytäntöönpano asia. Eh, tätä ehkä tulisi vahvistaa digitaalimarkkinoiden täytäntöönpano on tämän toimintasuunnitelman kannalta varsin olennainen. Ja IPR-loukkaukset tulevat online-pohjaisena tapahtumaan ja nettimyyntiin liittyviä, ne myöskin tulevat olemaan, ne on pitkälti jo nytkin. Ja sitten vaaralliset tuotteet on ponnisteltava, jotta vaaralliset väärennökset saadaan pois markkinoilta. Tämän esitin komissiolle Esimerkiksi rannekoruväärennykset. on katsottava, mitä tehdä, jos laittomasti tuotteita tuodaan markkinoille. Ja sitten on katsottava Takaisinmaksukysymykset on hoidettava, jos ostaa äh, laittomia tuotteita. Ja on erittäin tärkeää, että äh, kaupan pitäjät todellakin ennen kuin laittavat tuotteen myyntiin varmistavat vielä kerran, että äh, se on todellakin aito tuote, jonka voi myyntiin laittaa. Ja täytäntöönpanosta puhuttaessa on tärkeää tullivalvonta kiinnittää huomiota, mutta asia tulee hoitaa kohdennetusti siten, että ollaan joustavia ja tilannetta voidaan ja menettelyä muuttaa silloin, kun väärentäjät siirtyvät yhdestä tuotteesta toiseen. Tällöin myös valvontatoimia tulee voida muuttaa. Ja Katrin, eh, kiitos tähän astisesta ja lykkyä puttyyn jatkossa. Um, now I have for the GUE group. GUE ryhmästä on juuri Stalka varjona, hän ei ole paikalla, ja vihreistä Julia Reda. Ole hyvä. Yes, uh, thank... Kiitos taas kerran esittelijälle. Meilläkin on oikeastaan vain ne lisäyksiä eikä niinkään muutoksia, joita ehdotamme. On oikein hyvä, että lausunnossa korostetaan juuri tätä kaupallisuutta ja rikkomuksen siinä mielessä. Olen samaa mieltä ecr kollegan kanssa. Tähän meidän tulisi keskittyä samoin myöskin ajatuksesta, että että ensin on odotettava ennen kuin ryhdytään toimiin. Ja haluaisin vielä lisätä sellaisen seikan, että OHIM on hyvin tärkeä resurssi, jotta saadaan näitä todisteita, joita tarvitaan, jotta voimme kohdistaa nämä toimet tehokkaalla tavalla. Lisään siis jotakin sellaisen asian, jossa todetaan, että OHIM pystyy antamaan luotettavaa tietoa ja sen pitäisi olla osa tätä toimintasuunnitelmaa, koska hyvin usein näissä kysymyksissä ongelma on siinä, että meillä ei ole riittävästi riippumatonta tietoa ja OHIM on siis hyvin tärkeässä roolissa tältä osin. Tässä lausunnossa myöskin lyhyesti mainitaan jäsenvaltioiden asiantuntijaryhmä ja komission mukanaolo täytäntöönpanossa on muistettava, että juurivaliokunta on tehnyt viimeksi tästä kirjallisen kysymyksen ja saimme oikeastaan aika ristiriitaistakin tietoa komissiolta sen osalta, josko parlamentti voi jonkun sinne lähettää vaiko ei. Mistä olisi siis hyödyllistä tai juridisesti tietysti komissio kyllä pystyy parlamentin nimittämään osalliseksi tähän asiantuntijaryhmään. Oli siis hyvä, jos he voisivat tätä asiaa selventää. Olen myös sitä mieltä, että lausunnossa pitäisi vahvistaa avoimuuden merkitystä. Se on hyvin tärkeää teollis- ja tekijänoikeuksissa. Ihmisten pitää tietää, mihin näitä sovelletaan, kuka on oikeuksien haltija ja niin poispäin, ja mitä mahdollisuuksia näitä on käyttää, joten mielestäni tämäkin on samansuuntainen kommentti kuin mitä äh, Kallas teki aiemmin, kun näistä asioista keskustelemme. Siis, että olisi helppoa kansalaisille ähm, äh, seurata tätä asiaa ja että he ymmärtäisivät. Sitten ihan viimeisimmässä keskustelussa esitettiin kysymyksiä siitä, minkä takia täytäntöönpano ei ole äh, mietinnössä mukana. No, äh, itse asiassa tämä asia ei kuulu äh, tuohon äh, asiaan. Meillä on siis hieno mahdollisuus tässä näiden kahden mietinnön osalta viedä tätä asiaa eteenpäin. Ensinnäkin substanssipuolella juuri tekijänoikeudet, yksinoikeudet ja niin poispäin, ja tietoyhteiskunta mietinnössä pitäisi keskittyä tähän. Ja sitten meillä on tämä täytäntöönpano mietintö, jossa pitäisi taas käsitellä tätä täytäntöönpanoa Kultissa on tehty jotakin tarkistuksia juuri tähän mietintöön, jossa kysymys on tekijänoikeuslaista ja sen substanssissa, niin että olisi hyvä pitää nämä asiat pikkuisen erillään. Tämä olisi hyödyllistä keskustelun kannalta ja myöskin, kuten Alde-kollega totesi, niin tietysti kysymys on paljon suuremmastakin asiasta kuin pelkästään vain tekijänoikeuksista tässä yhteydessä haluan vielä mainita erään muutoksen, jonka haluaisin tähän tuoda. Äh, kysymys on vaikka varsinaisista tuotteista ja ähm, terveydestä ja toisaalta taas sitten teollisista tekijänoikeuksista on hyvin tärkeää, että oikeuksien haltijat tietävät, että näitä oikeuksia noudatetaan, mutta on hyvin tärkeää kaikille yleisesti ottaen, onpa kysymys sitten teollisista tekijänoikeuksista vaiko ei, että kuluttajan suoja taataan ja että turvallisuuskysymykset myöskin taataan. Ehdottaisin siis, että jaettaisiin kohta neljä kahdeksi osaksi. Tämä helpottaisi varmasti tämän asian ratkaisua. Muutoin Mielelläni teen yhteistyötä kollegoiden kanssa, jotta voitaisiin sorvata yhteisiä tarkistuksia, koska uskon, että tässä on esitetty useita samansuuntaisia ajatuksia. Sabine. Äh, vielleicht nur eine ganz kurze Lyhyt huomio, koska tässä kulttuurivaliokunta mainittiin. Ilmeisesti olen äh, ainoana täällä nyt ähm, mukana kulttuurivaliokunnan jäsenistä – tässä asiassa. Tarkoitan tässä myöskin ST-ryhmää, e, jotka olimme käynnistelemässä näitä tarkistuksia. Lähdimme liikkeelle tämän kymmenen kohdan luettelosta. Ja on totta, että totta kai myös kulttuurivaliokunnan tulee käsitellä tekijän oikeuskysymyksiä koska teollisuustuotteisiin me kulttuurivaliokunnassa törmäämme varsin harvoin. Ja niin kuin tässä todettiin, kulttuurivaliokunnassa nimenomaan tarkastellaan asiaa siltä kantilta, että tietoyhteiskuntadirektiivi eh, eh, on tarkastelussa toisaalta sitten tämä eh, toimintasuunnitelma ja nämä kulttuuripoliittiset aspektit pyritään sitten kulttuurivaliokunnassa esiin nostamaan. Ja uskon, että tämä käy selväksi, kun asioita vielä lähemmin tarkastellaan. Any other speakers? Onko muita puhujia? Virginie Rosier. Euh, Aivan lyhyesti. En halua palata lausuntoon. Haluan kiittää Catherinea. Tämä on erinomaista työtä. No sitten IMKON osallistuminen tähän elimen toimintaan, aina kun halutaan seurata tämän elimen toimintaa, niin meidän olisi hyvä olla mukana. Kiitos. Any other speakers? Perhaps the rapporteurs Onko muita kommentteja? Haluaako esittelijä tehdä yhteenvedon? Komissio, haluaako komissio kommentoida? Thanks, Chair. Well, other than thanking you for Kiitos. Haluan vain tukea teitä tuesta ja hyvästä keskustelusta. Ehkä yksi mm, vastaus edustaja Redarille tästä asiantuntijaryhmästä. Tietääkseni parlamentti ei ole tätä vielä saanut, mutta komissaarine on kirjoittamassa parlamentille tilanteen selventämiseksi ja ymmärtääkseni parlamentti olisi tervetullut osallistumaan asiantuntijaryhmään. Tämä pätee mielestäni kaikkiin jäsenvaltioihin on olemassa instituutioiden sopimus tästä mahdollisuudesta, joten komissio tätä vielä kirjallisesti selventää. So, just to pick up on that. Niin, tarttuisin tähän tietoon. Minun ymmärrykseni on se, että tämän valiokunnan sihteeristö osallistuu moniin asiantuntijaryhmiin silloin, kun me olemme vastuuvaliokunnan ominaisuudessa. Jos jollakin on juri, jurissa jäsenyys, niin kenties tämä asia voitaisiin nostaa siellä esille. Kiitos. Catherine. So, thank, thank you very much for... Kiitos näistä kommenteista. Tässäkin aikataulu on ollut aika tiukka mutta aihe on kuitenkin tärkeä. Lisätarkistuksiakin tulee. Ja minulla oli hyvin rajattu sanamäärä, jota pystyin hyödyntämään. Jotkut ehdotukset ovat kuitenkin hyvin tervetulleita ja mielelläni teen yhteistyötä tämänkin tiimoilta. Tämä on hyvin tärkeä taloudelle ja se on myös tärkeää siitä näkökulmasta, että Aivan niin kuin Dan sanoi, kohdasta 12. Tämähän on toki vapaaehtoinen toiminta komissio ehdottaa. Kohta 12 on sellainen, että jos vapaaehtoiset toimet eivät riittäisi, ja sitten kun jaetaan parhaita käytäntöjä jäsenvaltioiden välillä, jotkut jäsenvaltiothan ovat hyvinkin tehokkaita, jotkut taas eivät niinkään. Parhaiten käytäntöjen jako on hyvin tärkeää. Kunhan olen ensi viikolla vierailuni toteuttanut, niin sitten mielelläni raportoin vierailulla. Puheenjohtaja, ei olisi huono ehdotus, että valtuuskunta kävisi virastossa ja jos tämä valiokuntaa kiinnostaisi, niin mielelläni raportoisin ensi viikon vierailusta. Kiitos meillä on selkeästi aikaa joku, joko järjestää epävirallinen kokous valiokunnan kokousten ulkopuolella. Jos jäsenet tätä haluavat, niin totta kai se onnistuu. Voidaan ajatella myös avointa koordinaattoreiden kokousta. Tämäkin olisi siis valiokunnan kokouksen ulkopuolella. Valtavat kiitokset Catherineille kaikista näistä kolmesta mietinnöstä. Aivan pikkiriikkinen kommentti erosta silloin, kun kyse on lainsäädännöstä ja toisaalta sen täytäntöönpanosta. Me olemme käyneet paremmasta sääntelystä paljon keskustelua ja tarkoitus on, että se säätely, jota äh, laaditaan, on sellaista, että sitä voidaan myös täytäntöönpanna. on sitten paneudutaan myöhemmin, mutta tämä on oleellista kaikessa työssämme. Eli kaikki, mikä menee tämän valiokunnan kautta, on oltava sellaista, että sitä voidaan myös laittaa täytäntöön ja se saa luottamuksen tuekseen. Kiitoksia. Näin saamme esityslistan kohdat käsitellyksi päätökseen ja määräaika tässäkin on huomenna. Kiitos tekemästänne työstä. Aloitamme koordinaattoreiden kokouksen kello 17. Kokous päättyy. Kiitos. Sanon vielä yhden seikan uudemman kerran. Me keskustelemme tästä koordinaattoreiden kanssa tänään mutta minusta on se, sekaisaa, jos avustajat istuvat meppien paikalla. Te totta kai teette hienoa työtä ja luotamme teihin suuresti, mutta silloin kun avustajat ovat paikalla, niin heistä on paljon apua, mutta jos voitaisiin välttää sitä, että avustajat istuvat jäsenten paikoilla, koska tästä aiheutuu sekannuksia, myös muille jäsenille, jotka ovat vierailulla meidän valiokunnassa. Muuten kyllä teette hienoa työtä avustajina. Kiitos.